Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen. Hyvät kollegat. Pyytäisin teitä kaikkia istutumaan. Weil wir umgehend koska haluamme heti lähteä äänestämään. this? Enna. Mr. Enna. Mr. Enna. Mr. Eller.